Now we will continue with the explanations of the... Sitten seuraavaksi äänestys. Selitykset. We still have to adopt the minutes from yesterday's sittings. Voiko hyväksyä edellisen päivän pöytäkirja. Ja kaikki asiakirjat ovat saatavilla sitten. Teillä onko vastustusta? Ei. Joten pöytäkirja voidaan hyväksyä. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?